punktem porządku dziennego. Siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Varapuhemiesten vaali Euroopan parlamentissa. Olen saanut seuraavat ehdokkuudet. Roberta Angelilli. Kamiński Michał Tomasz. Koch Merin Silvana. Kratsa Tsagaropoulou, Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez Miguel Angel. Pitella Giovanni. Rod Berend Dagmar. Rouček Libor. Schmidt Paul. Vidal Quadras Alejo. Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż czternaście kandydatów. Meillä on enemmän kuin 14 ehdokasta. Ja meillä on vain 14 paikkaa, joten meidän tulisi nyt siirtyä äänestämään. Kyseessä on ensimmäinen äänestyskierros. Ääntenlaskijat ovat aivan samat kuin puhemiehen vaalissa. Olkaa hyvät ja siirtykää uurnille. Pyydän kaikkia vastuullisia henkilöitä siirtymään uurnille. He itse äänestävät viimeisinä. Toistan, koska ehdokkaiden määrä on suurempi kuin virkojen määrä, niin artikla 15 ensimmäisen kohdan mukaan meidän täytyy äänestää salaisella lippuäänestyksellä ja luen seuraavaksi tämän säännöksen. Jokainen käyttää vain yhtä korttia äänestykseen Voisitteko istuutua? Luen erittäin tärkeitä kohtia. Ensimmäisellä äänestyskierroksella tulevat valituksi 14 täytettävän paikan rajoissa ja äänten lukumäärä mukaisessa järjestyksessä ne ehdokkaat, jotka saavat ehdottoman enemmistön annetuista äänistä. Jos valittuja ehdokkaita on vähemmän kuin täytettäviä paikkoja, toimitetaan toinen äänestyskierros samoin ehdon jäljelle jäävien paikkojen täyttämiseksi. Jos tarvitaan kolmas äänestyskierros, jäljelle jääneiden paikkojen täyttämiseksi riittää suhteellinen enemmistö. Rozdano koperty i karty do głosowania. Teille on jaettu kirjekuoret ja äänestyslipukkeet. Pyytäisin teitä käyttämään vain niitä kortteja, jotka olette vastaanottaneet. Laittakaa rasti niiden ehdokkaiden kohdalle, jotka valitsette. 14 paikkaa on täytettävänä ja teillä on siis enimmillään 14 ääntä annettavananne. Äänestyskortit, joissa on enemmän kuin 14 ääntä, ovat mitättömiä. Jos teillä on tarpeen tehdä korjauksia, pyytäkää paikalle vahtimestari, joka antaa teille uuden kortin ja vanha kortti tuhotaan. Jos kortin tulee muita merkintöjä tai jos annatte enemmän ääniä kuin 14, äänenne mitätöidään. Kun olette äänestänyt, laittakaa tuo kortti uurnaan. Ensin kirjekuoren ja sitten uurnaan. Äänestys on alkanut, hyvät kollegat. I would like to ask if it is connected with election. Your voice, yeah? Siis liittyykö tämä nyt näihin vaaleihin? Niin, olkaa hyvä. I would like to ask, is there any minimum requirement for... Haluaisin kysyä, onko mitään minimivaatimuksia äänestykseen? Ei ole. Kiitos. Thank you for this question, Mr. Sayer. Kiitoksia kysymyksestä. Sayer, kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitään minimimäärää ei ole. Te voitte jättää yhden tai kaksi henkilöä. Sillä ei ole merkitystä. Very important. Proszę Państwa, koleżanki i koledzy, chciałem zapytać... Hyvät kollegat, pyytäisin ja kysyisin, onko joku, joka vielä ei ole äänestänyt? No niin, Järtsek. Me nyt odottelemme vielä sinua niin kauan kuin haluat. Hyvät naiset ja herrat, kuka ei ole vielä äänestänyt? Jotkut teistä liikkuvat nopeasti, eli ilmeisesti haluavat äänestää. Eli koittakaa hoitaa se nyt mahdollisimman pikaisesti. I am asking you second time. Is anybody... Kysyn nyt toisen kerran. Haluaako joku vielä äänestää? Ja kysyn nyt kolmannen kerran. Haluaako joku vielä äänestää? No niin, hyvät naiset ja herrat. Äänestys päättyy. Eli äänestys siis päättyy. Nyt pyytäisin, että ääntenlaskijat menevät suoneisen R01101 laskemaan äänet ja istunto keskeytyy. Ja sitten kun istunto jatkuu, kellot soivat sitä ennen. Ja ilmoitan vielä, että tähän menee suurin piirtein tunti ennen kuin jatkamme istuntoa. Ehkä 45 minuuttia, mutta ei kuitenkaan tuntia pidempään. Eli täten keskeytän istunnon.